Pardon, Tut mir leid. Hm? No. Brigitte, Brigitte, we, we start, no? Who is, uh, who is replacing Mr. Berman? Who do Richard, that? Richard. Richard will save. Richard vastaamaan maailman korvaamalla Bermanin. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kokoukseen. Ensimmäinen esilistan kohta on Bermanin mietintö. Tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin terroristin tietojen ja monimuotoista koskevien tietojen julkistaminen vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kollega Hauet edustaa kollega Bermania ja aletaan äänestää. Tarkistus kaksi johon liittyy suullinen tarkistus. Anteeksi puheenjohtaja. Herra Berman valitettavasti ei pidä teidän suurista tarkistuksessa siinä halutaan kohta kohdalta, olen pahoillani, mutta näin on. Sind vier Leute, you need Tarvitaan neljä suurista tarkistusta vastaan. Demarit tekee mitä niille käsketään. Näin määritellään solidaarisuus. Siis molemmat suulliset tarkistukset, kun menisin. Eli äänestetään Erster Teil, Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin, hylätty. Ensimmäisen osan puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjää Hyväksytty. ensimmäisestä kun, ei kun toinen osa puolesta. Mutta äänestitte kyllä. Äänestitte kyllä. Demorit tekevät käsketään ja kristillisdemokraatit ovat äh, sekaisin. Kristillisdemokraatit voitti, että demarit häviävät, niin se on. We are is chaos, but we cannot be everywhere. Niin meillä on kaos, mutta emme voi olla kaikkialla. Äänestys päättyy. 12.14 hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Sama asia jälleen. Äänestys päättyy. Nyt on enemmän äänestäjiä. Hylätty. Sen minähän sanoin. Yes, yes, I took Ah, okay. <laughs> So, it's uh, won by 17 to 16. 17-16 voitettu. Tarkistus 16. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Toinen osa, eh, siis ensimmäinen osa vastaan. Tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Ja surullinen tarkoitus vai mitä sekö poistettiin? Okei. Okay. Ensimmäinen osa. Siinä on kaksi osaa. Eli äänestetään suullisen tarkistuksen kanssa. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 ja 27. Hyvä, sekoitus on kaksi yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Hylätty. 29. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 36 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 37 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Toinen osa tarkistetaan edellisestä. Äänestys päättyy. 14.19 hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei kun hyväksytty. Tarkistetaan. Miten tämä nyt näin tuli? Liberaalit äänesti kyllä. Niin ne on liberaalit. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 18.16 hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta tarkistetaan. Nyt jännittää. Äänestys päättyy. Nyt sitten kaikki koneelliset loppuun asti. Mikäs tämä oli? Kuusi. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Demarit vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Tämähän oli selvä. Oletteko varmat, että äänestitte puolesta? Joko aina saa tai koneet ei toimi. Tarkistus yhdeksän puolesta, ei kun kahdeksan, puheenjohtaja korjaa, kahdeksan. Vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eikö hyväksytty? Eikö hylätty? 11. Äänestys päättyy. 17.16 hyväksytty. 12 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy 17.18 hylätty. niin minulla se vaikuttaa, mutta sitten kun on salainen äänestys, niin äänestetään enemmän kyllä, mutta muuten en tätä pysty selittämään itselleni. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 14 ja 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mietitty kokonaisuudessaan puolesta. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty 25 ja 10. sitä Birmanille. Hauetin täytyy saada tunnustusta, kunhan Birmanin puolesta taisteli menestyksekällä. Mit 25 zu 10 bei 0 enthalten. 25 puolesta 10 vastaan ei tyhjiä. Sitten Islantia koskeva mietintö. Sitä kutsutaan edistymiskertomukseksi ja sitten olen kiinnostunut siitä, mistä edistyksestä kollega Preda meille kertoo. Mulțumesc, domnule președinte. domnule președinte. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran puhumme Islannista. Me puhuimme siitä neljä kuukautta sitten myös. Joten sitten on ollutkin varsin hyvä, että tällainen neljän kuukauden tauko oli, koska Meillä on ollut nyt tilaisuus arvioida muutosta, joka syntyi Islannin vaalien myötä, kuten tiedätte hyvin. Islanti on edelleenkin ehdokas maa. Neuvosto on päättänyt lykätä tai keskeyttää jäsenyysneuvottelut. Nyt he odottavat tutkimuksen, tutkimusta joka tehdään tutkimuskeskuksessa Reikäviksessä. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus arvioida mm, jäsenyysneuvottelujen vaihetta siinä kohtaa, kun ne päätettiin keskeyttää ja tarkoituksena on myös arvioida EU-ssa tapahtuvaa kehitystä. Minun mielestäni tämä on varsin mielenkiintoinen valinta, koska poliitikot eivät halua tehdä mitään päätöksiä ennen kuin kuulevat Reykjavikissa toimivan Euroopan tutkimuskeskuksen kannan ja lausunnon. Ensin he haluavat sitten haluaisit keskustella tästä tutkimuksesta. Ja Reykjavikin yliopiston tutkimus julkaistaan tammikuussa. Tämä tarkoittaa, että pitää vielä odottaa muutaman viikkoja tai kuukausiakin ennen kuin meillä on selvä kanta Islannin hallituksesta, joka perustuu tähän raporttiin. Tämä epävarmuus tilanne huomioon, huomioiden jotakin mielenkiintoista on tapahtunut siellä. On yhä enemmän ihmisiä, jotka puoltavat EU-jäsenyyttä. 41,7 prosenttia viimeisimpien tutkimustietojen mukaisesti. Joten 8 prosentin nousu on tapahtunut niiden kohdalla, jotka haluavat Islannin liittyvän EU-hun. Kuitenkin vieläkin enemmistö puolustaa neuvotteluiden jatku, jatkamista. Tämä onkin poliittisesti mielenkiintoista, koska hallitus on päättänyt keskeyttää neuvottelut ja odottaa jo tutkimusta, mutta julkinen mielipide se ei pelkästään halua, että neuvottelut jatkuvat, vaan myös se alkaa, yleisö alkaa suhtautua myönteisemmin jäsenyyteen. Meillä on tällainen epäröivä hallitus ja yleinen mielipide taas on yhä kiinnostuneempi EU-jäsenyydestä. Aika mielenkiintoinen tilanne. Ja kun me viimeksi tästä keskustelimme, komissio esitteli edistyskertomuksensa äh, hakemaiden tilanteesta. Ja Islannista on tehty vain yksi edistyskertomus. Ja tähän liittyy kyllä paradoksi, koska me puhumme mietin, tai kertomuksen otsakehan on edistys 2012 jälkeen, vaalien jälkeen, koska raportti, mietintö vuodelta 2012, joka hyväksyttiin, niin sitä lykättiin joitakin kertoja, emmekä koskaan äänestäneet täysistunnossa tai, va- tai valiokunnassa äänestimme, mutta emme täysistunnossa, mutta tällä hetkellä vaikkakin meillä on komission tämän vuoden edistyskertomus, niin me puhumme tästä vuoden 12 edistyskertomuksesta. Komission jäsen Fyle kertoi meille, että komissio on valmis aloittamaan neuvottelut uudestaan, jotta saataisiin aikaa molempia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Ja tähän kannanottoon oltiin varsin tyytyväisiä, koska se oli varsin äh, järkevä tapa toimia. Toisaalta olen panneet merkille sen seikan, että Islannin pääministeri reagoi syyttämällä komissaari Fyleä siitä, että tulkitsillaan vapaasti neuvottelutilannetta. Minun mielestäni tämä reaktio ei ollut kaikkein paras mahdollinen. Tietysti kunnioitamme Islannin pääministerin mielipidettä, koska hallitus ja parlamentti eivät vielä olleet selkeää kantaa siellä hy- hyväksyneet. En ole sitä mieltä, että voimme odottaa, että meitä syytellään, että ei ole komissiosta selkeä kantaa ja niin edelleen. Sitten lopuksi haluaisin kiittää kollegoita siitä, että ottivat vaarin neuvostani. Teksti pidetään lyhyenä, siksi olen kiittänyt vain yhden kompromissi tarkistuksen on lähetetty varjoesittelijöille. Uskon, että he voivat tämän helpostikin hyväksyä. Tämä on kompromissi tarkistus, jossa kootaan yhteen kaikki kollegojen ehdotukset niin, että päivitetään tätä keskustelua Islannin jäsenyydestä tässä kohtaa. Samoin otetaan huomioon aikataulu keskustelua varten. Kiitoksia. Ja jos teillä on kommentteja, kysymyksiä, niin olen valmis vastaamaan. Kollega Busek. Kollega Busek, olkaa hyvä. Ja kollega Rucek is da. Rucek on paikalla. Korjaan herra Farbuse, joka ei voi olla paikalla. Kerroin näkemyksistään. Hän aluksi haluaisi totta kai kiittää herra Dabreeraa tasapainoisesta päätöslausumaesityksestä. Tarkistukset on toimitettu. Preda on tehnyt työtä hankalissa olosuhteissa, mutta pärjännyt hyvin. Eli kun maa nyt on jättänyt hakemuksen, sitten kuitenkin purkaa liittymistiimiin, aika omituinen tilanne meille kaikille. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että vaikka kuinka sitten valittelemmekin uuden konservatiivihallituksen toimia, niin kunnioitamme päätöksiä, eikä ruveta painostamaan liikaa, ettei kokonaan neuvotteluja keskeytetä. Meidän on pidettävä kysymys avoinna. Emme saa aiheuttaa negatiivisia reaktioita forceeraamalla. Se saattaisi kääntyä itseään vastaan. Ja koko liittymisprosessi voisi loppua top tykkänään. Mitä tulee kansanäänestykseen, niin nykyhallitus on osoittanut kiinnostusta kuitenkin jäsenyyteen, mutta koska nyt on luotu kansanäänestyskin ja liittymisneuvottelut vain jatkuvat, niin islantilaiset itse päättäkööt, pitääkö hallituksen jatkaa vai lykätä vai olla pitämättä sitoumuksista, jos hallitus on toista mieltä, niin voi olla, että tämä voidaan hoitaa ilman kansanäänestystäkin. Islantilaisille on annettava riittävästi aikaa tilanteen selventämiseksi. Lisäsi kuitenkin sen verran, että aina on olemassa vaara kansanäänestyksissä, että se voi olla joko kyllä tai ei EUlle, kuin ehkä kyllä ja ei neuvottelujen jatkamiselle. Siksi on erittäin tärkeää, että olemme kiinteästi yhteydessä islantilaisiin, käymme avointa vuoropuhelua. Heidän jäsenyytensä on meille tärkeä, lähellä sydäntämme se täytyy hoitaa fiksulla tavalla. Siinä toivossa, että kuitenkin meillä säilyy myös sopimuksen puitteissa parlamentin välinen elin. Ja kollegallemme sopii kyllä teidän lisäyksenne. Kiitos. Van Baalen. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja Alleryhmän nimissä kantani on enemmän tai vähemmän sama kuin edellisellä puhujalla. Islanti on vanha demokratia, se on kovin tervetullut jäseneksi, mutta Islannin ihmisten ja hallitusten päätös on, että miten tästä edetään. Ja olen samaa mieltä, että ei pidä painostaa, heistä riippuu, miten asia järjestetään. Mutta silti he ovat kovin tervetulleita. Ja sitten kun he päättäisivät lähteä laajentumis prosessiin ja määrittää seuraavat vaiheet ovat tervetulleet ja tietysti kehotan kaikkia ryhmässä, että jos ottavat yhteyttä oman puolueensa puhekumppaneihin, niin katsotaan mitä voidaan tehdä, mutta hyväksymme sen, mitä ihminen, ihmiset ja hallitukset siellä tekevät, mutta he ovat tervetulleet. Kiitos. Very much, Mr. Van Balen. Kiitos, herra Van Balen. Ja nyt sitten Sir Robert saa puheenvuoron. Already, is uh, Puheenjohtaja, joka tässä poistui jo. Niin meillä on sellainen ilmaisu, sanotaan englannissa, että hitaasti, nätisti, niin saa apinat kiinni. Ja mielestäni tämä on juuri sopiva ilmaisu Islannikin kohdalla. Onnittelen esittelijää, miten hän on johtanut tätä delegaatiota ja miten hän on kontrolloinut koko tätä kysymystä. On varsin selvää, vaikkakin sitten kun kävimme vierailussa vierailulla, niin tuli varsin selväksi silloin, että kukaan ei tiennyt minne päin oli menossa, mistä oli tulossa. Ja oli hiukan mielestä sitten, minkälaista politiikkaa pitäisi noudattaa ja seurata. Minä arvi, arvelisin niin, että on varsin epätodennäköistä, että he haluavat liittyä, mutta riippuen omasta näkökulmasta, haluammeko heidän liittyä vai ei, niin sehän kyllä riippuu kyllä loppujen lopuksi ihan islantilaisista. Ja he ovat olleet demokratissa vuodesta 1050 lähtien ne ovat tietävät kyllä, miten toimivat, ja tämä tulee riippumaan heidän Me Kiinnosti kuulla esittelijän puheenvuoroa, kun hän sanoi, että nyt mielipidetutkimukset ovat hiukan muuttumassa, joten kuka tietää, mitä tapahtuu. Onnittelen esittelijää. Hän on hoitanut tätä asiaa todella taidokkaasti ja pysynyt tässä puolueettomana ja toiminut varsin hyödyllisellä tavalla meidän valiokunnassamme, mutta myös islantilaisten kannalta. Me ryhmässämme haluamme odotella ja katsoa, mitä tapahtuu, ja toivomme, riippuen se omasta näkökulmasta, että he liittyvät tai eivät liity, mutta sehän on heidän päätöksensä. Ja me olen ihan tyytyväinen, niin kuin ryhmänikin ECR, siihen, miten esitellään tätä asiaa. Käs, vienyt eteenpäin ja olen myös tyytyväinen hänen kompromissitarkistuksensa. To the commission. Kiitos, Sir Robert. Sitten herra Lange komissiosta. Yeah, thank you very much, Chairman. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Dan Predalle mietinnöstä. Ihan lyhyt päivitys parista asiasta, jotka eivät ole tule vielä esille. Ensinnäkin selvitys, jonka ulkoasiaministeriö on tilannut liittymisneuvottelujen tilasta, varsinkin mitä on tapahtunut EU-ssa. Nykyisen tietojen mukaan selvityksen tekee talousinstituutti Islannin yliopistossa. Ilmeisesti se perustuu vain tosiasioihin antamatta mitään suosituksia, toisin kuin ajatuksena oli alun perin, niin se vasta 2014 alkupuolella valmistuu. Sitten sitä keskustellaan parlamentissa. Sen lisäksi, mitä ulkoasiaministeri tekee selvityksen, niin Islannin työ, ammattiliitto ja työnantajien keskusjärjestö ovat hekin tilanneet omat selvityksensä EU-neuvottelusta. Sen tekee kansainvälinen, kansainvälisten asian instituutti. Sekin ensi keväänä valmistuu. Nämä järjestöt ovat sinällään tukeneet neuvottelujen jatkamista. Olemme ymmärtäneet, että se näkyisi myös selvityksessä. Eli varmasti keväällä jatketaan keskustelua selitysten pohjalta. Päivittäisin vielä hiukkasen tietoja mielipidetiedustelusta. Minulla on nyt viimeisten tietojen mukaan sellainen tieto, että enemmistö, 67 prosenttia islantilaisista, on kansanäänestyksen puolesta. Sen osalta jatketaanko neuvotteluja vai ei. 52 prosenttia väestöstä haluaa jatkaa neuvotteluja. Eli mittaukset osoittavat, että enemmistö kuitenkin vastustaa jäsenyyttä. 21 prosenttia on puolesta. Thank you very much, uh, Mr. Lange. Uh, Mr. Kiitos, herra Lange. Herra Preda, haluatteko sanoa muutaman sanan? niin olen tyytyväinen, että konsensukseen on päästy Islannista. Senkin jälkeen, kun hallitus päätti keskeyttää neuvottelut, meillä oli jo konsensus neuvottelujen aikanakin. Näen sen jopa nyt. Sopu on edelleen olemassa. Todennäköisesti nyt tulevina kuukausina on vastakkain asettelua näiden tilattujen tutkimusten välillä, jotka aiemmin mainittiin. Ja itse olen sitä mieltä, että päätöstä ei tehdä kovin pian. Varmaankin ensi vuoden keväällä keskustelu alkaa, mikä tarkoittaa, että Islanti ei ole tässä valiokunnassa esityslistalla aiheena kovinkaan pian. Kiitos yhteistyöstä. Lopuksi haluaisin ilmoittaa äänestyspäivämäärä valiokunnassa 5. joulukuuta ensi viikolla. Joten äh, näin muodon voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja siirtyä seuraavaan. Valitettavasti kollega Jegle ei ole paikalla. Joten siirrytään suoraan siitä seuraavaan kohtaan, joka on 2013 edistyskertomus Montenegrosta, herra Tanok. Ten minutes interruption. Okay. Waiting my speech from my office, unfortunately I was told we puheenvuoroni on tuolla toimistossa, ja niin minulle kerrottiin, että en olisi seuraava, voisitko mennä ensin toiseen aiheeseen. Uh, five minutes. Joten tässä tapauksessa ehdotan viiden minuutin taukoa, kun odotamme rouva Jegleä tai teidän puhettanne herra Chanok. Mr. Tanok? Herra Tanok, oletteko valmis? So colleagues, we can start then... Uh... Kollegat, voimme siis aloittaa kohdasta 12 esityslistasta 2013 eristyskertomus Montenegrosta. Haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle herra Charles Tanok. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Hienoa esitellä jälleen kerran esitys kertomus Montenegrosta ja sitten minkä hän sai ehdokasmaan aseman, on todellakin edistynyt tiellään EU-jäsenyyteen ja vierailinkin maassa kymmenyksestä. Se on loistava esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa Balkanin alueella. Vai seitsemän vuotta sitten sitten sillä, se pitää tehdä ristiriitainenkin kansanäänestys Serbian eroamisesta maa, joka tavallaan dominoi, oli dominoinut sitä monia vuosisatoja ja varsinkin viime, viime vuosikymmenen Jugoslavian ajoimisen jälkeen täytyy tunnustaa, että alun perin oli aika skeptinen sen suhteen, voisiko Montenegro pärjätä yksin pärjäävänä valtion ajatellen sen pientä väestöä, mutta on hienoa huomata, että olinkin väärässä. Montenegro ei ole pelkästään tehnyt kovasti työtä, tehnyt tärkeitä tärkeitä uudistuksia poliittisesti ja sosiaalisesti, niin se on jo ohittanut Serbian, mitä tulee neuvotteluprosessiin. Joten sittenkin, sitten kun viimeksi tein kertomuksen asiasta ja on viety loppuun kaikki neuvotteluluvut ja alustavia keskusteluita käydään nyt erittäin tärkeistä luvusta 23 ja 24, jotka liittyvät oikeusjärjestelmän uudistukseen, korruptiovastaisen toimintaan, rahanpesuun, ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Nyt olemme toive, toiveikkaita, että näistä avainluvuista tullaan neuvottelemaan tulevina kuukausina, niin kuin Islannikin kohdalla, josta äsken puhuimme. Montenegro taas voisi osoittautua seuraavaksi EU-jäsenvaltioksi, vaikka tuskin tämä tapahtuu ennen vuotta 2020 monia vahvuuksia tällä maalla on ja pieni on tässä tapauksessa kaunista Länsi-Balkanilla, enkä ollenkaan pyrit peittelemään myönteisiä kohtia tekstissä, niin yksi asia, joka varmasti pitäisi huomata, on laaja kansallinen konsensus EU-yhdentymisestä. Kaikkein tiukimmatkan hallituksen vastustajat jakavat tämän tavoitteen. Ja voitte uskoa minua, että minä kyllä ymmärsin, kun maassa vierailin, kuinka Äh, raju oppositio siellä on, mutta jotenkin huolestuttaviakin merkkejä on, vaikkakin täytyy kiittää maata sen vapaasta lehdistöstä ja monimuotoisesta kansalaisyhteiskunnasta, niin näin kyllä suoralta kädeltä ihan itse vierailisin siellä, että media ja jotkut kansalaisjärjestöt jossakin määrin ovat ottaa virallisen hallituksen tai opposition tilaa parlamentin ulkopuolella ja he tuntuvat jatkuvasti hyökkäilevän pääministeri Jukanovitsia ja hänen lähipiirien vastaan, eikä ole mitään rakentunut tapaa keskustella hallituksen kanssa, viedä eteenpäin eu jäsenyyttä. Ehkä tämä heijastelee parlamentaarisen prosessin heikkouksia, vaikkakin on joitakin kysymyksiä, kun me, median edustajia peloitellaan ja on ollut tapahtuksia, jossa myös väkivaltaisuuksia on tapahtunut toimittajien vastaan. On väitetty, että on pyritty estämään lehtien toiminta oikeuskeinoin, niin kuitenkin meidän pitäisi käyttää myös, tarkistaa oma vallan käyttöä ja olla johtamatta yleisöä harhaan. Ja, ja tähän ei juurikaan ole tarttu näihin toimituksellisiin harha-askeleihin. Mm. Kansallisyhteiskunta voi lykätä jäsenyyttä, vaikkakin hallitus tekisi mitä vaaditaan. Hallitus toteuttaa tarvittavat uudistukset ja kansalaisyhteiskunta yhteis taas pyrkii pitämään hallinsa tilivelvollisena, niin mielestäni tämä liittyy parlamentaariseen prosessiin, mutta tämä tuntuu kuitenkin siellä on vähän parlamentin ulkopuolista toimintaa. Mietintö on hiukan samanlainen kuin ennenkin. Tässä puhutaan jäsenyysneuvotteluista, sosio taloudellisista kysymyksistä, yhteistyöstä. Samoista asioista on kyllä kuin viime vuonnakin. Paljon pitää vielä parannusta saada aikaan, erityisesti vaalioikeudessa, oikeusjärjestelmässä ja aika paljon toiveikkuutta on olemassa siitä, että tulevat parlamenttivaalit, tai, tai parlamentti valitsee pääsyyttäjän, tässä tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Samoin kaikki osapuolet ovat tietoisia siitä, että pitää parantaa käsittelyruuhkaa tuomioistuimessa ja saada aikaan myös rankaisut tietyissä rikkostyypeissä toteutuneeksi, kuten korruptiossa olen viitannut myös joihinkin nauhoitustapaukseen, jossa johtavat puolueen jäsenet olivat nauhoittaneet keskusteluita julkisista varojen käytöstä, jotta auttaisivat itseään presidentinvaaleissa, mutta minä haluan olla tuomitsematta ketään. Tämä kuuluu tuomioistuimelle eikä parlamentaariselle mietinnölle ollenkaan, ja oikeuden täytyy antaa hoitaa asiansa oikeudenmukaisella tavalla, niin kuin komission esityskertomuksessakin todetaan, mitä tulee vähemmistöoikeuksiin aivan erityisesti seksuaalisiin vähemmistöihin, romaneihin, sukupuolten tasa-arvon. Tässäkin asiassa maa on edistynyt, on merkkejä siitä. Ilmeisesti on vain kaksi avoimesti homoseksuaalista miestä mutta negrosta tunnettu aktivisti on nyt ilmeisesti etsinyt turvapaikkaa Kanadasta – siis jotakin siellä pyritään seksuaalisten, seksuaalista vähestön hyväksi tekemään – ja sitten viimeksi kuitenkin annettiin järjestää tämä Gay Pride kulkue maassa. Sitten vielä en maininnut aikaisemmassa mietinnössä sitä, että maa pyrkii myös NATO-jäsenyyteen, vaikka kansa nyt ei kuulu tälle parlamentille juurikaan. Uskon kuitenkin vahvasti, että NATO-jäsenyys vahvistaisi Montenegron uudistuksia ja parantaisi sen mahdollisuuksia myös EU-neuvotteluissa, koska nämä kaksi asiaa ovat jotenkin päällekkäisiäkin. Puolustusministeriön kautta tapasin hiljattain, kertoi minulle, että Montenegro jo nyt antaa tärkeän panoksen YK-toiminnassa muun muassa, ajatellen maan pientä kokoa, ja maa on varsin kunnianhimoinen ja pyrkii parantamaan transatlanttista kumppanuuttaan. Tulen tekemään tästä myös tarkistuksia. Montenegro on siis täynnä hyviä uutisia. Toivottavasti tässä tekstissä annetaan tasapainoinen kuva maan haasteista ja edistysaskeleista, ja olen tyytyväinen, että olen saanut ajatuksia ja ehdotuksia myös kollegoilta ja odotan sitten, että voimme jatkossa laatia kompromissitarkistuksia sitten, kun käsittelemme asiaa uskoakseni nyt tammikuussa. For the presentation of... Kiitos Tanok alustuksesta Montenegrosta. Nyt haluaisin antaa mahdollisuuden varjoesittelijöille. Ja toivotan tervetulleeksi Jurova Jeglen. Mutta täytyy nyt jatkaa Montenegro-mietinnön käsittelyä ensin. EPPstä Anna Imresäkic. Olkaa hyvä. Tacker. Kiitos, puheenjohtaja. Tavallisen tapaan herra Tannok on varsin hyvin ja tasapainoisesti laatinut mietinnön. Kiitos hänelle. No niin, toimiko? Kyllä minkin voin puhua. Kiitos. Jos ajatellaan järjestäytynyttä rikollisuutta, niin se on kuitenkin tärkeää siellä ei pelkästään Montenegrossa, vaan koko alueella – Serbia on puuttunut myös tähän. Nyt vaatimukset ovat korkeammalla Balkanin maiden kohdalla, kun Bulgaria ja Romania liittyivät myös näissä kysymyksissä. Montenegro on kaikki syy tehdä vakavasti työtä tämän parissa, kuten muussakin. Herra Tannok mainitsi nämä mietinnössä. Vielä minä mietin, ehkä voin saada jotain samanlaista kuin on muissa näissä, Meidän täytyy käyttää samanlaista kieltä näissä kysymyksissä tuon alueen kohdalla, koska rikollisuus ei kytkeydy pelkästään yhteen maahan, vaan usein se on levinnyt koko alueelle. Rikolliset tekevät yhteistyötä yli rajojen, ihan niin kuin mekin. Lehdistövapaus edellyttää vielä tarkastelua enemmän. Täytyy varmistaa, että toimittajat voivat vastuullisesti hoitaa tehtävänsä. Vastuullisuudella tarkoitan sitä, että myös toimittajilla on oma vastuunsa. Balkanilla usein ei asioita ole tulkittu samoin kuin täällä päin. Viestintävapaus tarkoittaa usein siellä toimittajan vapautta kirjoittaa mitä haluavat kenestä tahansa ilman, että kukaan voi reagoidakaan. Siksi mietin, löytyykö sinne sellainen muotoilu, joka olisi tasapainoisempi, että vapaus merkitsee myös vastuuta. Minä en kaikkia asioita niin kauheasti päivitä, mutta on mainittu, että Montenegron täytyy vielä tehdä enemmän työtä vähemmistöjen hyväksi, varsinkin romanien hyväksi. Me olemme maininneet myös romanit ja egyptiläiset, vaikka siellä on ollut kyllä 2012 hyväksytty toimintasuunnitelma. Minä aion tehdä esityksen tämän osalta. Lisäksi oppositio varmastikin aikoo hyökätä mietintöä ja esittelijä vastaan – että se on liian myönteinen. Minä varoittelisin teitä, että me tuemme kollegaa, koska todellakin tämä on tasapainoinen mietintö. Toisin kuin muiden maiden kohdalla, esimerkiksi Serbian kohdalla, missä on myös oppositiota. Ja se on iloinen, että kuvaillaan niin myönteisesti maata silloin, kun se ansaitsee sen. Montegrouksessa on kuitenkin sellaista suuntausta, että kaikki opposition edustajat ole kauhean iloisia siitä, että niin myönteisesti kuvaillaan maata. Eli tässä vähän älyttelen varoituksen kelloja myös tämän tekstin osalta, kun se kuitenkin on niin tasapainoinen. Thank you very much, uh, Anna, for the SN... Kiitos Anna ST-ryhmästä. Rarucek. Kiitos puheenjohtaja. Esittelen Joran Farmin näkemykset, joka varjoesitteli. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää Ratanokkia mietintöluonnoksesta, joka on kovin tasapuolinen ja keskittyy tärkeisiin asioihin. Olen tyytyväinen, että kansalaisyhteiskunnan osuus liittymisessä ja uudistuksissa on selkeästi otettu esille, ja sen merkitys, että avataan luvut 23 ja 24. Se on tulossa esille neuvotteluissa. Jätän kuitenkin muutaman tarkistuksen niistä aiheista, joita Tanok ei käsittele ne ovat kovin tärkeitä. Esimerkiksi sitä, että IPA-rahoitus täytyy saada paremmin käyttöön pienille kansalaisjärjestöille, ammattiyhdistyksille ja muille hyödynsaajille. Montenegron täytyy jatkaa työtä tasa-arvopolitiikassa, kun otetaan huomioon, että naiset ovat edelleen vakavasti aliedustettuina parlamentissa. Päätöksenteko asemissa yleisestikin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Palkkatasa-arvo on myös tärkeä tavoite. Ja tietysti sosiaalidemokraattina Jörn Färm sanoi, ja tämän tarkistuksen ammattiyhdysliittojen oikeuksista. Mutta kuten sanottu, tämä on tasapuolinen mietintö. Ja, mutta sitä voidaan jollakin näillä lisäyksillä vieläkin parantaa. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos, Herra Rucek, Alderyhmästä herra Feigl. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan tukea ja kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvin tasapainoinen ja kannustava rakentavassa hengessä laadittu ystävällishenkinen mietintö Montenegrosta oman ryhmäni nimissä voin sanoa, että olemme sitä mieltä, että Montenegro hitaasti, mutta varmasti etenee ja pyrkii täyttämään jäsenyysvaatimukset. Tietysti tämä, missä määrin pyritään vahvistamaan hallinnosta kapasiteettia. Siinä on ongelmia, vaikka kenellistöksessäkin on ollut poliittinen konsensus on saatu aikaan lyhyen turbulentin vaiheen jälkeen, presidentinvaalien jälkeen. Parlamentti tekee nyt työtään täysillä toimivan demokratian hengessä, kun pyritään toteuttamaan huomattavia tarkastuksessa on aivan näkyvä. Luvut, kuten luku, joka käsittelee julkisia hankintoja, enkistä omais, omaisuutta, tietoyhteiskuntaa, yritysoikeutta, verotusta, yritys- ja talouspolitiikkaa, niin näissä kysymyksissä Montenegro on tarpeeksi edistynyt ja komissio on ehdottanut, että neuvottelut voitaisiin avata maan kanssa, niin kuin esittelemmekin on tätä mieltä, ja me yhdymme tähän pyyntöön. Sitten jossakin muissa luvuissa on asetettu tiettyjä kriteerejä ja tämä pitäisi ohjata Montenegron tekemään työtä tulevina kuukausina. On tärkeää, että hallitus ryhtyy kattavaan toimintaan ja pyrkii viemään eteenpäin uudistusohjelmaa oikeusvaltioperiaatteesta ja tämä liittyy lukuun 23 ja 24 Tähän liittyy monia kysymyksiä, korruption vastainen toiminta, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen toiminta. Näihin tavoitteisiin pitää jatkossakin pyrkiä olla yhden esittelijän vaatimukset, että avataan nämä luvut mahdollisimman nopeasti ja pyritään saamaan vauhtia uudistusprosessiin, pitäisi myös panna merkille se, että sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne maassa on edelleenkin monimutkainen. Työttömyysprosentti on lähellä 20 prosenttia. Kansalaisyhteiskunta on jo nyt mukana eri prosesseissa, mutta sen osallistumista voidaan vielä parantaa. Myönteinen rooli alueellisessa kontekstissa pitäisi ottaa myös huomioon. Lopuksi haluaisin korostaa, että rajan veto, jota korostetaan myös komission kertomuksessa, on tärkeä kysymys ja Montenegro yhdessä naapurimaiden kanssa sen pitäisi pyrkiä rajamaan rajakysymykset, koska historia opettaa meille sen, että jossakin vaiheessa tällaista saattaa syntyä isoja ongelmia Balkanin maiden välillä. Kiitoksia. Kiitos, herra Weigel. vihreiltä sitten. Behalf. Kiitos. Puhun Ullika Lunetskin puolesta. Hän on tässä meidän varoisettelijamme. Kiitos ensinnäkin herra Tänäkille mietinnöstä me kyllä haluamme ottaa sille muutaman seikan. Ensinnäkin palaisin viime kuiseen kuiseen äänestykseen, joka liittyy poliisin Montenegro-päätöksiin huhtikuulta. Vahinko, ettei ALDE ja ainakin oma ryhmä ole hyväksynyt meidän tarkistustamme liittyen riitäkysymyksiin juuri vaalien jälkeen. Silloin otimme esille myös ongelmat, epäselvyydet, jotka liittyvät äänestäjän rekisteröitymiseen ja julkisten varojen käyttöön. Me olisimme pystyneet vaikuttaneet, vaikuttamaan kyllä Montenegro, mutta emme onnistuneet, kun parlamentoi ei siihen puuttunut. Nyt julkiset varat ja äänestäjien rekisteröintikin on mukana kertomuksessa ja myös mietinnössä, mutta paineita ei ole riittävästi. Me olemme tietoisia siitä, että tästä on perustettu myös tutkintavaliokunta, joka ei pystynyt kuitenkaan päätelmään hyväksymään Komissio on olisi tuonut esille, että tässä kyllä täytyy seurantaa harjoittaa. Hyvät kollegat, kysymykset eivät ole mitään pikkujuttuja. Kyse on montenegrolaisten luottamuksesta omiin instituutioihinsa ja demokratiaan. Kyse on siitä, voiko maa noudattaa aivan perustavanlaatuisia poliittisia periaatteita. Meidän täytyy olla tiukkoina tässä ryhmämme toivoo että muut ovat rinnallamme, jos jotain vastaan tulee toiseksi. Niin ikään vakava huolta on myös toimittajien turvallisuudesta, ja jos joku haluaa tarjota vapaata viestintää. Ei tilanne ole mennyt parempaan suuntaan, päinvastoin huonompaan. Toimittajat ovat yhä uhattuimpia kuin aikaisemmin. 13 kohdassa mainitaan tästä. Odottelemme edelleen myös oikeudellisia toimia Viestintävapaus on aina asemassa poliittisissa kriteereissä. Ja kolmanneksi, hyvä, että hallitus on hyväksynyt strategian elinolojen vahvistamiseksi sukupuolivähemmistöjen parissa, mutta täytyy päästä sanosta tekoihin. On huolestuttavaa, että yksi kaikkein aktiivisimpia henkilöitä – henkilö on saanut nyt turvapaikan Kanadassa. Miten tämä voidaan selittää? Tämän lisäksi meidän täytyy vielä myös ympäristösuojelu alueella. Eli toisin sanoen kiitoksia vielä esittelijä tästä tekstistä. Minun ryhmäni tekee joitakin tarkistuksia näistä asioista, jotka mainitsin. Odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Now for the... Kiitos. Sitten QE-ryhmästä herra Fuljanic. Thank you, President. I would... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Tanokia ensin ystävällisestä ja rehellisestä mietinnöstä. Kun sanon rehellinen, niin tarkoitan, että se kattaa pääpiirteet siitä, mitä Montenegrosta täytyy sanoa. Ja kun sanon ystävällismielinen, niin tarkoitan, että yritetään auttaa ja rohkaista maata. Mikä mielestäni onkin hyvä mietinnön tehtävä. Ajatuksena ei ole arvioida maata, vaan auttaa. Niin, tuota. Montenegro on pieni maa, 600 000 asukasta, mutta aika monimutkainen. Niin kun ajatellaan kansallista kokoonpanoa, kansallisuuksien kokoonpanoa, myöskin eri uskontoja, joita siellä on edustettuna, ja erityisesti tietysti historiallinen tausta on monimutkainen. Kuitenkin monimutkaisuus ei ole pääongelmien lähde. He eivät ole, tai ne eivät liity uskontoon tai kansallisuuteen. Sama poliittinen puolue on ollut vallassa 90-luvulta lähtien. Maassa, jossa on vähän enemmän kuin puoli miljoonaa ihmisasukasta, tarkoittaa, että on kovin pieni piiri ihmisiä, melkein perhe, ja välttämättä se johtaa suureen korruption tasoon siitä, että siihen, että järjestäytynyt rikollisuus saluttautuu, en nyt sano ihan hallitukseen, mutta kuitenkin hallinnon hallintoon. Ja että suurin osa valtion omaisuudesta myydään salakuljetus rahanpesu tulevat osaksi taloutta ja tällaiset asiat. Montenegrossa tällaisia asioita yritetään torjua, se on ihan oikein ja aika menestyksekkäästi, mutta partitokratia on tämä päätekijä – Montenegro ei ole immuuni tälle, ne eivät muutkaan maat Länsi-Balkanilla. Tämä ongelma pitäisi ottaa esille selkeästi. Ja aion jättää tästä tarkistuksia. Toisaalta on ongelmia, jotka mietintä mainitsee selkeästi Montenegron. Täytyy nimittäin myöhemmin kohdata se asia, että maassa ei käytännöllisesti katsoen ole teollisuutta. Se, mikä oli ennen 90-lukua, tuhottu melkein kokonaan korkeatyöttömyyden taso, ovat niitä asioita, jotka maa kohtaa sitten neuvottelumatkallaan. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, että luvut 23 ja 24 pitäisi avata, koska se on osa-alue, jolla maa on tehnyt eniten ja on velvoitettukin tekemään eniten lähitulevaisuudessa kuitenkin ryhmä tukee mietintöä. Kiitos. Thank you very much. Uh, now... Kiitos. Ja nyt varjoesittelyn jälkeen on kaksi puheenvuoroa. Ensinnäkin herra Kukaan, joka on myös valtuuskunnan puheenjohtaja. You, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut kollega Tannokille hänen tekemästään työstä. Montenegron parissa se on hyvä mietintö Siksi otan esille vain muutaman yleisemmän kommentin. Yleisesti ottaen olen iloinen siitä, että Montenegro EU-liittymisen prosessissa pääsee eteenpäin. Kuitenkin meidän pitäisi olla vielä vaativaisempia. Tässä voitaisiin olla nopeampia. Siksi kehotan, että maan hallitus ei nyt menetä otetta. Tämä koskee varsinkin kaikkien uudistusten toteuttamista. Se on keskeistä ja sen täytyy olla peripohjainen. Sitten oikeusvaltioperiaate ja siihen liittyvät uudistukset edellyttävät vahvistamista. 23-24-luvut ovat keskeisiä EUn kanssa käytävissä neuvotteluissa. Korruption ja rikollisuuden torjunnan on jatkuttava ja niin kutsutut pahimmat tapaukset edellyttävät jatkotoimia. Siksi tuen Tannokia siinä, kun hän valittelee, että ensimmäisen asteen tuomioistuimissa ei olla puututtu riittävästi järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Siten lehdistön ja ilmaisen vapaus täytyy taata. Kehotan siihen suuntaan, että kun ajatellaan viestimiä ja toimittamia koskevia tekstiä, niin, niin ne eivät ole hyväksyttävissä ja pitää harjoittaa selkeää tutkintaa. Kansallisyhteiskunnan osallistuminen EU-vuoropuolun on olennaista. Se antaa selkeämmän viestin myös väestölle. Hallituksen täytyy paremmin myös harjoittaa tiedottamista. Lopuksi, mikä myös on tärkeää, taloudelliset kysymykset edellyttävät hallitukselta enemmän huomiota. Niihin on puututtu tänäkin mietinnössä. Minä lisäsin siihen vielä tarpeen tehdä työtä uskottavamman ja luotettavamman elinkeinoelämän puolesta. Lisäksi pitää olla osallistavampi romaanien, egyptiläisten ja bosnian vähemmistön osalta. Kiitos kerran vielä. Thank you very much, uh, Eduard. Kiitos Eduard. Haluaisin antaa puheenvuoron herra Styrille. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo ja bi isto tako pozdravio kollega Tanok. Kiitos. Haluaisin myös onnitella herra Tanokia erittäin tasapainoisesta mietinnöstä. Tämä selvästi odosta, osoittaa, miten mä olen edistynyt viime vuonna. Erityisesti tässä käsitellään ter- korruptiovastaista, korruptiovastaista toimintaa, mutta en halua toistaa, mitä muut ovat sanoneet, mutta 23-24 lukujen avaaminen on oikea konteksti juuri tälle asialle ja sen käsittelylle. Mitä tulee taloudelliseen tilanteeseen, haluaisin korostaa, että Komissio omassa kertomuksessaan myös korostanut sitä, että IPR te- tekijän oikeuksia on harmonisoitu tietysti lainsäädännön yhteydessä, mutta silti vieläkin tarvitaan parannuksia, jotta voidaan toteuttaa kaikkea käytännössä paremmin. Ja tässä mielessä Mm, täällä mainitaan sellainen seikka, että täytäntöönpanoprosessi ei ole saavuttanut se taso, mikä pitäisi, joten ehkä teemme tästä tarkistuksia jatkossa. Haluaisin myös ilmaista tyytyväisyyden artikosta 4, jossa viitataan tarpeeseen vahvemmasta poliittisesta tahdosta, joka on välttämätöntä, että voidaan kunnolla selittää kaikki elementtiprosessiin liittyvät kohdat kansalaisille ja tässä kohdassa mekin voisimme auttaa heitä. Lopuksi vielä Montenegro on saanut aikaan edistystä ja tämä on erittäin myönteistä. Ja teksti kuvaa edistystä varsin hyvin. Seuraavaksi herra Vikula. Kiitos kovasti. jos tukee kaikkia nyansseja tästä valmisluonnoksesta, haluan siinä täydentää esittilää, mutta myös kansanäänestys 2005. Ottaisin sen esille. Mutta kansanäänestyksen säännöt pakotettiin Montenegrolle, koska kansalaisten, siis piti olla 55 prosenttia tuloksena, jotta olisi voitu julistautua itsenäisiksi. Kansalaiset tämän saavuttivat siellä – ja ennen jopa virallista kansanäänestystä liittymisneuvottelusta he sanoivat selkeästi, että he haluavat itsenäisen Montenegron. Pitää siis sanoa, että Montenegrolla on kovin dynaaminen ulkopolitiikka-alueella. Aloitteet, joihin he ryhtyvät, osoittavat kovin positiivista ympäristöä. ilmapiiriä maassa se on ainoa maa alueella, joka on nykyisin liittymisneuvotteluissa, mutta täytyy huolellisesti koordinoida aloitteita muihin alueellisiin aloitteisiin niin, niin, että ei olisi päällekkäisyyksiä. On myös tärkeää painottaa, että luvut joissa Kroatia oli osallistunut neuvotteluihin EUn kanssa 23-24, niistä tulee tärkeitä kaikille tuleville ehdokkaille. Montenegro on alustavasti sulkenut kaksi ja viitteet on myös, viitearvot, benchmarkit on myös kuudelle seuraavalle. Nyt on ollut sovittu väliaikaisesta järjestelystä Montenegron Bosnian rajasta. Nyt Kroatian kokemusten jälkeen rajaepäselvyyksistä. Siis meillähän on kokemusta tämän hoitamisesta. Montenegro ja sen naapurit, niillä täytyy olla tietty etenemissuunnitelma ja aikataulu. Täytyy tuntea menettelyt raja-asioista ennen kuin liittyy EU-hun. Komissio, herra Lange. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kertoa myös meidän pohdiskelustamme 23 lukujen osalta, eli oikeusvaltioperiaatteen osalta. Tähän tiedätte, että esitimme viime viikolla jäsenvaltioille tästä asiakirjan Se on meidän lähtökohtamme. Nyt meillä on myös välimittatikkuja ensi kertaa. Meillä on käytössä uusi lähestymistapa. Olemme sitä mieltä, että nämä ottavat huomioon ison kirjon oikeusvaltioperiaatteesta Montenegrossa. Mitä tikussa ei ole mitään ruuttakaan, vaan otetaan Montenegron toimintasuunnitelmasta. Ei se ole mikään yllätys heillekään, että nyt kesken matkaa mitataan. Ja sitten toivottavasti 18 joulukuuta voidaan avata HVKssa tämä luku. Niin, mitä tulee näihin mittatikkuihin ja toimintasuunnitelmiin, niin me odotamme nyt jatkuvasti tuloksia Montenegrosta. Ikään kuin nyt on esitetty pari vuoden jälkeen, nyt äkkiä pitäisi jotain ta- tapahtua, vaan että toiminta on jatkuvaa. Seuraamme tätä puolivuosittain ja raportoimme myös neuvostolle. Sen lisäksi olemme esittäneet kertomuksessa, että poliittinen tilanne on muuttunut Montenegrossa. Saattaa olla, että se johtaa myös mittatikkuihin muutoksia huomioidaksemme tilanteen. Kaiken kaikkiaan meidän viestinnässämme Montenegrolle toistamme sen, mitä täälläkin on todettu. Poliittista tahtoa kyllä tarvitaan vahvasti tulosten aikaansaamiseksi. Ilman poliittista tahtoa ei saada aikaan tuloksia toivomamme suunnitelman mukaan. 18. joulukuuta ehkä voidaan jotain käynnistää ja voi olla, että muutkin luvut voidaan käynnistää. 23 ja 4 luut ovat keskeisessä asemassa jatkokehitystä ajatellen ylipäätään neuvotteluissa. Siksi näiden kahden luvun avaaminen varmasti avaisi ladun muille luvuille. Kiitos. Kiitos herra Lange. On pikkasen aikataulupainetta, koska Jori Viegelän täytyy lähteä. Annan nyt sitten puheenvuoron herra Tanakille, mutta lyhyet huomiot ja sitten seuraavan kohtaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti kuulin tässä noita todellisia asiantuntijoita. olen kuunnellut todellisia asiantuntijoita, jotka tuntevat alueen paljon paremmin kuin minä itse ja siksi olenkin kiitollinen kollegojen kommentteihin. Olisi hyvä, jos käytettäisiin vähän samantyyppistä kieltä kaikissa näissä mietinnöissä. Olisi hyvä, että parlamentissa oma äänensä. Täytyy sanoa, että en ole, hiukan, en ole tarkastellut kielenkäyttännössä muissa mietinnöissä, mutta jos te haluatte tehdä tarkistuksia, että voitaisiin harmonisoida tätä sanamuotoilua, niin se että olisi hyötyä. Niin olen samaa mieltä, että Montenegron kohdalla oli ongelmana se, siellä on tällaista haitallista ja herjaavaakin journalismia. Tietysti he, jo, toiminta pitää suojella ja heidän turva, turva, turvallisuutensa pitää varmistaa, mutta ei se tarkoita sitä, että he voivat rankaisematta hyökätä ketä tahansa vastaan mukaan lukien parlamentin vastaan. Minunkin, minunkin vastaan hyökättiin etusivulla sanottiin, että minä olin äh, hallituksen äh, sätkönukke ja he väittävät, että parlamentin ovat korruptoneita tässäkin parlamentissa, koska emme ole tarpeeksi kriittisiä olleet. Tämä oli kyllä minulle uutinen, mutta minun maassani kyllä ryhdyttäisiin äh, oikeustoimiin näitä lehtiä ja toimittajia vastaan jos olisin suosittelin hallituksen äh, palveluksessa, koska hiukan tätä tällainen, koska olen kerran konservatiivi, mutta olen tyytyväinen ajatuksistanne koskien romani to, to, toimintaohjelmaa. Hyvä asia. Sitten muut puhujat, herra Rocek, te kommentoitte. Vai kuka, niin te puhuitte AY-liikkeen toimintaan. Tulen tutustumaan näihin huolella. Ehkä voitte kuvitellakin, että arvioin myöhemmin näitä ammattiliittokysymyksiä ja muita työoikeutta liittyviä asioita. Kaikki laki, la, kaikkien lakien täytyy olla tietysti ilon ohjeistuksen mukaisia. Sitten tässä puhuttiin ministeri ministeriöiden kapasiteetista, mutta heillä on tässä vaikeuksia, mutta apua he ovat saaneet esimerkiksi Slovenialta, joka on heille läheinen naapurimaa, samoin Kroatian auttanut. Ja näin EU-lainsäädäntöä on käännetty ja nyt näitä näissä asioissa voidaan edetä johtuen Länsi-Balkanin maiden EU-jäsenyydestä niin tämä luku kahdeksan, kun se tulee sitten neuvotussa esille, niin se tulee olemaan ongelma, mitä tulee kilpailupolitiikkaan ja valtion tuki, tukiin, ähm, koska monet yritykset ovat, niitä uhkaa toiminnan keskeyttäminen, jos lisärahoitusta ei tule. Tämä saattaa olla ongelmakohta, ehkä tarkoituksella täytyy tehdä. Työpaikkojen luominen on prioriteetti ja tässä mainittiinkin korkea työttömyys ja se on tärkeä iso asia he ovat hyvin riippuvaisia matkailusta ja muista palvelualoista, mutta tietysti olisi hyvä, jos vähän teollisuuttakin saataisiin työpaikkoja sinne. Sitten puhuttiin tästä rajakysymyksestä. Luulin, että se oli jo onge- ratkaistu. Otin sen esille korkealla tasolla siellä vierallessani. Ja nyt minun huolestuttaa se, että myönnytyksiä tullaan tekemään äh, offshore-öljynetsinnälle merellä. Ja jos merirajoja ei ole vielä selkeästi asettu, niin silloin voin nähdä minkälainen kirous sitä syntyy, jos öljyä tai kaasua löytyy jatkossa. Asia pitäisi siis ratkaista mahdollisimman nopeasti. Montenegro ei halua viedä tätä asiaa kansainvälisen tuomioistuimen johtuen kustannuksista, mutta jos se voitaisiin niin ystävällisesti sopia kahden kesken, se olisi varsin hyvä, varsinkin jos luonnonvaroja löytyy ja voitaisiin sopia niiden jakamista. Nyt voidaan horisontaalisesti porata ja tämä tekee sen vieläkin monimutkaisemmaksi. Herra Desmond Demis Maka kysyi äänten rekisteröinnistä tärkeä kysymys. Minun ymmärtääkseni presidentinvaaleja pidettiin oikeudenmukaisena reiluna, mutta tietysti rekisteröinti pitää hoitaa asianmukaisella tavalla ja jos teet tarkistuksia, niin hyvä. Tulen niihin tutustumaan huolella. Ja sitten puhuttiin toimittajien turvallisuudesta, tietysti heitä pitääkin suojella. Sitten herra Vojanovic, kiitoksia teidän kommenteistanne. Te kiinnotitte esille korruption ja terveystetyn rikollisuuksen. sitten ystäväni Kukan. Äh, hän puhui tärkeästä asiasta, vakaasta yritysympäristöstä. Mm. Ja huolimatta siitä, että Eurovasin korkealla kurssilla, niin siltäkin turistit löytävät maan. Sitten se on jotakin tärkeitä kysymyksiä, joista en ollut ollut tietoinen. Sitten herra Piikola, te mainitsen vain tämän ristiriitaisuudet, koska mielestäni tämä oli 55,5 prosenttia. Tämä oli tällaista äh, vähän niin kuin itsensopimusyhtyä tehtyä toimintaa. Tämä oli varsin pieni marginaali, mutta kuitenkin tämän, tässä on onnistuttu. Nyt ehkä kävin nämä pääasiat läpi ja sitten jatkossa voimme keskustella, kun saamme tarkistukset ja teemme kompromisseja. Kiitoksia. Mr. Tanok, the deadline for amendments. Tarkistusten määräaika mietinnölle on 5. joulukuuta keski kello 12. Tästä voidaan päättää asian käsittely ja siirtyä suoraan sitten Jeglen selontekoon vaalitarkkailuvaltuuskunnasta Tjikistanin 4-7. marraskuuta 2013. Arvo Jegel, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sie haben jetzt... Äh, Kiitos puheenjohtaja, että nyt sanonut, että kuinka monta sekuntia tai minuuttia saan puheaikaa. Without limit, actually. Yeah, äh, yeah, Rajaton puheoikeus. Non. Niin. Kun jatkatte silti Ilmaisin itseni lyhyesti ja tiivisti. Ja pyytäisin, että kollegat vielä tänne jäisivät, koska vaalitarkkailut ovat tärkeitä asioita. 2010 olin jo Tatsikistanissa vaalitarkkailussa valtuuskunnan puheenjohtajana. Ja sitten 4.7. marraskuuta olin jälleen puheenjohtajana. Pidettiin presidentinvaalit. Kollegat EPPstä, herra Cassini Italiasta, Demareelta, Riera Madurell Espanjasta, Spironia Italiasta ja FD ja sitten kollega Zeller. OECD ODIHR puitteissa toimimme ja voin sanoa hyvin selvästi, meillä oli hyvät keskustelut, mikä sitten tietyssä vaalitark- tai ei ole aina asialta laitetallisessa vaalitarkkailussa. Ja nyt tulimme oikein hyvin toimeen keskenämme ja myös sitten sitten analyysit olivat kovin kattavat, jotka pystyimme tekemään. Yhdessäkään kohdassa emme ole eri mieltä Tatsikistan OECD, OECD-periaatteita ajatellen on niihin sitoutunut ja tämä sitoumus johtaa nyt sitten myös siihen, että joitakin kohtia on vielä kritiikin kohteena ja tulevaisuudessa täytyy muuttaa ja toivottavasti myös niin tapahtuu. Me olemme, ja tämän, tätä haluaisin kovasti painottaa, saaneet kovin informatiivisia selontekoja. Meillä on ollut mielenkiintoisia keskusteluja valiviranomaisten kanssa, poliittisten puolueiden kanssa ja myöskin oppositiopuolueet mukaan luettuna kahden ryhmittymän kanssa, jotka sitten ehdokkaansa kanssa, heitä ei, siis sosiaalidemokraattinen puolue ja sitten islamilainen puolue. He eivät siis saaneet ehdokastaan läpi tai heitä ei päästetty vaaleihin. Se tietysti johti keskusteluissa kritiikkiin, keskusteluissa molempien puheenjohtajien kanssa ja sitten sen ehdokkaan, jota ei hyväksytty vaaliin, niin tuli selväksi, että tarvitaan vielä aikaa, että tällainen sitten on toimintakykyistä Tajikistanissa, että tällaiset ryhmittymät itse voisivat lopussa voittaa, että he antaisivat panokseen poliittiseen keskusteluun, jota vielä ei ole maassa. Ehdokas sanoi minulle ihan selvästi, hän on hyvin arvostettu professori Dusambessa, niissä piirissä hyvin kunnioitettu ja arvostettu, mutta islamilaisen puolueen piirissä, kun hän ei käytä huivia, niin häntä ei sille hyväksytä. Eli monella tasolla tässä täytyy tehdä työtä vielä. Erityisesti haluaisin kiittää tässä vaiheessa meidän työntekijöitämme, jotka ovat parlamentista meidän mukanamme. Heidän apunsa oli kovin avuliasta, yhteistyö oli hyvää. Me jäsenet pystyimme aina siihen luottamaan, että asiat sujuvat, täsmäävät ja saumattomasti päästiin eteenpäin. Ja edelleen kiitokset paikan päällä EU-edustustolle ja lähettilästiiminsä kanssa. Meitä vaikutti kovasti siihen, että saimme erittäin hyvin tietoja ja että olemme kovin hyvin valmistautuneita sitten lopulta myöskin vaalipäivään. Presidentti Ramon 83 prosenttia sai äänestä, valittiin uudestaan. Se oli vähän vähemmän kuin viime kerralla, mikä oli merkille pantavaa minulle, että, että oli näitä Se on tärkeää, että tämän ehdokkaan nimen vetää yli ja todellakin rohkeasti ja uskaltaa. Ja näin ei tapahtunut viime kerralla. Tämä oli Niin, positiivista oli, että niillä vaalipaikoilla, jossa minä vierailin, mutta kollegatkin sanoivat tällä kaupungissa, kun oli koulutettu ihmisiä kyseessä, jotka olivat vaalimenettelystä vastuussa, niin pitäytyivät tehtävinsä hyvin tiukasti. Mitä pidemmälle sitten mennään maaseudulle, sitä vähemmän sitten korrektisti asiat sujuvat. Niin Valitsen koko perheen puolesta tällaista sattuu ja samanlaisia juttuja. Ja kaksi kolmekin on yrittänyt mennä tänne äänestyskoppiin. Ne olivat kyllä kovin pieniä, eli kaksi ja kolme, niille ei ollut edes tilaa. Naisena minulle oli mielenkiintoista, että minulle, mies minulle selvitti, tuli viiden passin kanssa, täytyy tyttären ja vaimon puolesta äänestä, koska niiden täytyy tehdä töitä kotona, hän menee heidän puolestaan äänestämään. Että tämä työnjako niin on kyllä sellainen, jota täytyy nyt sitten pitkä, pitkällä aikavälillä muuttaa. Anna Vihtisen lehdistötiedotteen, tätä haluaisin vielä painottaa. OECD, ODIHR ja parlamentti kehotimme ja vaadimme, että ne asiat, joita täytyy muuttaa, Vaadimme ennen kaikkea poliittista keskustelua maahan. Vaadimme, että nuoret ihmiset todellakin, heidän pitäisi osallistua ja että saavat osallistua. Se, että saa, se ei nyt olekaan niin vaikea, että ihmiset sitten vielä haluaisivat nuoret ihmiset. Ja meidän valtuuskuntamme, että annamme inputtia sinne ja siitä tietysti olla niin, että ei pelkästään mies mene äänestämään. Ja tässä pääsenkin loppuun. 2010 vuodesta on jotain muuttunut, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi meidän näkökulmastamme, mutta täytyy myös nähdä, että ihmiset, kun on 1300 kilometriä pitkä raja Afganistaniin, raja, jota ei voida koko ajan tarkkailla, niin ihmisillä on pelkoa he nyt panostavat kovasti vakauteen. Kun yritetään kasvaa yhteen erilaisten etnisten ryhmien välillä, sitä täytyy meidän kunnioittaa. Siellä toivoisin, että vaalitarkkailumatkoilla mehän olemme siinä aktiivisia, koska siinä EU: EU-na voimme todellakin painottaa omia arvojamme. Ja tässä kohdassa EU-lähetystöt ovat välttämättömiä myöskin lopulta meille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Jekle minun puoleltani. Ehkä lyhyt kysymys. Minkälaiset ovat suhteet Venäjään ja Venäjän Tulliunioniin? ajatukseen ja Aasia unionin ajatukseen, jota nyt viedään eteenpäin Moskovasta ja Tajikistanissa. Onko sitten siellä tämän suuntaisia keskusteluja. Jetzt bin ich ja in der Delegation zu Zentralasien Mitglied seit... Minähän olen Keski-Aasian valtuuskunnassa 99 vuodesta lähtien ollut jäsenenä ja tunnen aika hyvin tämän koko alueen. Alue kokonaisuudessaan panostaa Kasakstaniin. He panostavat EU-hun kumppanina ikään kuin. Toisaalta Kiina on toisella puolella, joka maksaa, antaa rahaa kaikkeen. Ja sitten Venäjä, Yhdysvallat myös, no toisaalta tietysti Venäjä. Ja he odottavat meiltä. ei välttämättä lisää rahaa. Sitähän se saavat. He odottavat sisäistä tukea. Mutta ongelma sillä alueella on, että presidentit Nasabayev, Karimov ja Rahman, nämä kolme nimetäkseni, eivät pysty puhumaan toisilleen. He puhuvat toistensa yli. Se ajoittain istuvat samaan pöytään, mutta eivät puhu keskenään kunnolla. Tämä on ongelma. Meillä on tässä tehtävä. Tämä on syvä vakaumukseni koko Keski-Aasia ajatellen siis ajatellen näitä kaikkia entisiä neuvostotasavaltoja. Meillä on erityisesti tehtävä Tajikistanille, kun ajatellaan Afganistanin rajaa. Siinä meidän pitäisi tehdä enemmän. Esimerkki. Kaksi vuotta sitten Ragun Standam ja nämä asiat minulle näytettiin, kun minä halusin ne nähdä. Dusanbeesta sitten matkustetaan niin pitkällä, että päästäänkö sen edes yhden päivän aikana. Sitten siellä saattaja näyttää, tulee hieno tunneli ja tie, ja hän sanoo, että Kiina tämän meille maksoi. Ja EU vaatii meiltä aina vain ympäristönsuojelua ja arvoja. Tällaisista asioita täytyy miettiä. Ei täydy maksaa tietenkään tätä tunnelia, me sitä saa ja voi tehdä meillähän on muita tehtäviä maailmassa, mutta että keskustellaan sillä tavoin, että ymmärretään, että mikä tilanne on, minkä edessä ollaan. Ja miksi haluamme koko alueen vapautusta ikään kuin. Siihen voimme myötä vaikuttaa. Emme voi olla Venäjän kilpailija. Se on edelleen sellainen iso veli, mutta kumppanina täytyy olla mukana siellä, se on tärkeää. Ja sitä meiltä odotetaankin. Kiitos. Thank for eh, Kiitos Rova Jäkelä. Ja näin muodoin myös tämän kohdan käsittely päättyy. Ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Seuraava kohta on EUn ja Venäjän välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen. Esittelijä herra Arucek. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron hänelle. Thank you, Chairman. So it's... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän valiokunnan lausunto ITRE-valiokunnalle, niin kuin sanoitte, se koskee yhteistyösopimus uudistamista aiheena teknologia ja tiede EUn ja Venäjän federaation välillä. Meillä on sopimus, joka solmittiin vuonna 2000. Sitä uudistettiin aina viisi vuosittain, joten tässä pyritään uudestaan uusimaan tätä sopimusta uudella viiden vuoden jaksolla tässä muodossaan. Ja tarkoituksena on tiivistää edelleen EU-Venäjän kahdeksan suhteita tieteen ja teknologian alalla. Mielestäni myönteistä yhteistyötä on saatu aikaan ja tämä osoittaa, että huolimatta monista ongelmista, joita Venäjän kanssa meillä on ja viime päivinä olemme puhuneet tietenkin tässä paljon Ukrainasta ja Venäjän painostuksesta maata kohtaan. Joten huolimatta tästä tosiasiasta, niin sitten on monia alueita, kuten juuri tiede ja teknologia, joilla voimme tehdä hyvinkin yhteistyötä molempia osapuolia hyödyttäen ja voidaan edistää tätä kautta innovaatiota, taloudellista kilpailukykyä. Näistä syistä suosittelemme Itran valiokunnalle, että se ehdottaisi sitä, että parlamentti hyväksyy sopimuksen uusimisen. Kiitos. So. Niin, kiitoksia herra Rutsek. Puheenvuoropyyntöjä ei ole muilta kollegoilta. Äänestys on Afetissa 12. joulukuuta Itressä joulukuun 17. päivä. Siinä kaikki tämän asian tiimoilta. Ja nyt kerron, että me lykkäämme seuraavan kohdan käsittelyä varapuhemies Dyranin selonteko Myanmar-matkasta 13.15. marraskuuta. Se lykätään seuraavaan kokoukseen Strasbourgissa. Jatkamme kokousta iltapäivällä. Kiitoksia kovasti. Hyvää ruokahalua.